joukkoita. meillä on liian heikot perustat. Ei pelkästään tällä viikolla, mutta myös viimeisen viiden vuoden ajan eurooppalaiset poliitikot ovat lisänneet vain Kreikan kriisiä. Se ei koske pelkästään Kreikan kansalaisia, vaan kaikki Euroopan kansalaisia. Meidän demokraattinen velvollisuutemme on kantaa tästä vastuu ja oppia siitä. Meidän täytyy selventää sitä, mitä viime vuosina on tapahtunut ja me emme tarvitse tässä minkäännäköistä uutta mietintöä tai muuta, vaan meidän tulee tehdä suuri tutkimus, jossa asioita nimittäin niiden oikealla nimillä. Meidän tulee katsoa myös valtionvelkaa ja budjettia. Niitä tulee noudattaa. Jos haluan vahvistaa emua, niin meidän täytyy alkaa sen perustalta. Ei ole järkeä rakentaa, jos perustat ovat huojuvia ja siitä syystä näistä budjettisäännöistä täytyy tehdä avoimia, johdonmukaisia ja niitä täytyy soveltaa tiukasti. Meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla voidaan kehittää sellainen järjestelmä, josta saamme enemmän riippumattomia valvont- riippumatonta valvontaa. Ja miten perustaa voidaan vahvittaa, se on tärkeä kysymys. Olen nyt jo mielenkiinnolla odottelemassa neuvoston ja komission vastauksia tähän kysymykseen. Okay. Um.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 vakaus- ja kasvusopimusta vahvistettiin. Euroopan parlamentti ja komissio pääsivät yhdessä siihen, että jäsenvaltiot eivät voi tehdä päätöksiä enää yksin. Nyt kun komissiolla on enemmän oikeuksia, meidän täytyy pystyä luottamaan siihen, että komissio toteuttaa oikeuksiaan oikein. Emun sääntöjen noudattaminen on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy ottaa oppia menneisyyden virheistä. Ja tässä meillä on nyt korkea vastuu, jonka haluamme tuoda selvästi esiin komissiolle. Vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä pitää soveltaa samalla tavoin kaikille. Tässä ei ole pieniä eikä suuria, kun katsotaan velkojen määrää ja vajeita. Luvut ovat lukuja ja ne pysyvät sellaisina, vaikka ne kääntäisi päälailleen. Analyysit eivät saa mennä väärään suuntaan, niitä ei saa vähätellä, vaan tarvitsemme arvojen julkaisemista ja komission ja neuvoston on tässä toimittava. Me haluamme, että riippumattomat analyytikot tekevät näitä analyysejä ja haluamme, että analyysi toteutetaan yhtä riippumattomasti kaikissa jäsenvaltioissa. Vetoamme tässä komissioon. Vastatkaa rooliinne talousarvion valvojana ja neutraalina sellaisena. Kasvu- ja vakaussopimus on EMUn tärkeä pohja. Kiitoksia. Köszönöm én is képviselő úrnak és Kiitoksia. Nyt pyytäisin teitä olemaan hiljaa salissa. Äänestykset alkavat kello 20 ja sitä ennen on välttämätöntä käsitellä tämä esityslistan kohta. Seuraavaksi Urtasun. Niin, minunkin ryhmäni haluaa tietää tarkkaan, mitkä ovat kasvu- ja avoimuuden kriteerit. Tähän liittyy ongelma siitä, että monet ryhmät esittävät tämän kysymyksen, koska haluavat, että sääntöjä noudatetaan tiiviimmin, tiukemmin. Usein kuitenkin säännöt ovat sellaisia, että niitä ei pystytä noudattamaan, ja meidän on todella pohdittava sitä, miten joustavuus, joka on otettu mukaan kasvu- ja vakaussopimuksen riittää. Joustavuudella on usein vain pyritty selittelemään tiettyjä toimia, mutta tätä vartenhan sitä ei ole otettu käyttöön. Ja tiedonanto, joka koskee joustavuutta, toivottavasti nyt tuo tilanteeseen parannusta. Totta kai sääntöjen pitää olla selkeitä. Komissio täytyy selkeästi sanoa, miten kriteereitä sovelletaan. On kysyttävä, miten sopimuksen puitteissa, minkälaisia kriteerejä käytetään ja miten sitten valitaan erilaiset talouden analyysit. Ja kolmanneksi, minkälaiset suositukset ovat tai minkälainen analyysi on ollut neuvoston suositusten pohjalla, kun katsotaan Sixpack-pakettia. Meillä oli myös vuoden 2015 tiedonanto ja 146697 asetus, joka koskee asiakirjojen saatavuutta. Silläkin on tässä oma tärkeä roolinsa. Thank you. Uh, next speaker is Mr. Zanni. Kiitoksia. Seuraavaksi Zanni, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Haluan lähteä liikkeelle siitä, että syyskuussa lähetin lyhyen tekstin, jossa entinen ministeri, professori luetteli eri kriisin syyt. Tässä yksi syy oli juuri kasvu- ja vakaussopimus, koska se asettaa niin tiukkoja sääntöjä jäsenvaltioille. Tämä asetus osoittaa, kuinka, kuinka tässä on käytännössä poistettu velkaantumisen mahdollisuus. Kasvu- ja vakaussopimus, sen uudistus, six-pack ja two-pack ja finanssipoliittinen sopimus ovat estäneet kasvumahdollisuudet jäsenvaltioille. Ne pyrkivät ainoastaan äh, saan. Ja tämä kaikki on täysin perustamissopimusten vastaista. Sopimuksessa puhutaan selkeästi siitä, että jäsenvaltiot voi ottaa velkaa, jotta se pääsisi kasvun tielle. Joten haluaisin kysyä komissiolta, miten se tulkitsee tätä selkeää ristiriitaa ja aikooko se tehdä jotakin kysymyksen ratkaisemiseksi. Tuntuu kuitenkin siltä, että sääntöjä voidaan tulkita sen mukaan, kuka on vallankahvassa. Näitä sääntöjä ovat Ranska ja Saksa rikkoneet, ne tapauksessa on suljettu silmä tai toinenkin. Esimerkiksi Saksan kauppataseen jäljinen ylijäämä on tästä osoitus. EU on usein heikko vahvojen kanssa ja vahva heikkojen kanssa. Thank you. The next speaker is... Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Ferreira, kaksi minuuttia arvoisa eh, puhemies Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Joustavuus, jota komissio on käyttänyt vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisessa, toisin kuin monet haluavat uskotella, ei ole tuonut talouden ohjaukseen mitään piilotettua muutosta. Tämä jousto on ollut kirjattuna sääntöihin jo pitkään, mutta erona nyt on se, että ideologista syistä aiempi komissio ei koskaan halunnut tätä joustavuutta käyttää. Sen takia sosialistit tukevat komission päätöstä ja tämä mahdollistaa sen, että vakaus- ja kasvusopimusta sopeutetaan kunkin maan tilanteeseen, eikä mennä myötäsykliseen politiikkaan, joka on johtanut tähän katastrofiin. Meresin mietinnöstä me juuri keskustelimme ja kohta sen hyväksymme. Se vahvistaa, että on tarvetta avoimulle, avoimuudelle ja selkeydelle nykyisten sääntöjen osalta. On tärkeää selkeyttää investointilausekkeen selkeyttä ja rakenneuudistusten merkitystä. Tarkoitus on saada lisää avoimuutta Sosialistit haluaisivat, että komissio selkeyttäisi tässä vielä muutaman asian. Mitä metodologiaa komissio aikoo käyttää, kun se arvioi budjettitilannetta jäsenvaltioissa ja kun arvioidaan äh, tuotantokuilua ja mahdollista kasvua BKTssä. Silloin kun kyse on vakaus- ja kasvusopimuksesta, miten komissio aikoo laskea kustannukset ja lisäarvon, jota rakenneuudistuksella saadaan. Kun kyse on vakaus- ja kasvusopimuksesta, niin haluaisin tietää, miten komissio aikoo laskea suositustensa vaikutukset konvergenssiprosessiin jäsenvaltioiden välillä. Olisin kiitollinen vastauksesta. Matias. Seuraavaksi Marisa Matias, kaksi minuuttia. Brigada, Kiitoksia, hyvä puhemies. kun katsotaan tätä kasvu, vakaus- ja kasvupakettia, joka on ollut niin tuhoisa meidän kansalaisillemme, niin se ei ole edes ollut mitenkään avoin, ei siinä ole lainkaan demokratiaa. Ja on sovellettu, on nähty vain velan lisääntyvän, se on ollut pääsääntönä. Eli haluaisin kysyä komissiolta sitä, onko se ottanut tästä opikseen vai aikooko nyt jälleen kerran keksiä jotain sellaisia perusteluja, jotka ovat aivan tosiasioiden vastaisia? Aikooko komissio siirtää tätä painopistettä ja ymmärtää, että säästötoimenpiteet ovat epäonnistuneet käyttää, ja että se ei käytä velkaa minkäänlaisena tekosyynä. Esimerkiksi Irlannissakin nimenomaan yksityinen velka oli tämän ongelman juurena, eikä julkinen velka. Onko komissio valmis ryhtymään siihen, että se valvoo näiden tätä budjettiylinäämää. Minusta on ihan järkyttävää, että komissio ei tiukasti sovella vakaus- ja kasvupaketin sääntöjä silloin, kun kysymys on liiallisista ylijäämistä. Mutta se on sitten niin tiukkana, kun rangaistaan niitä, joilla on liiallisia alijäämiä. Aikooko komissio jatkaa tätä menettelyä, että se rankaisee köyhiä maita, mutta ei ollenkaan rikkaita maita, vai otetaanko kasvupaketista sellaiset sanktiot pois, joita ei voida hyväksyä? Ja Matiolla on ehdoton joita ei ole koskaan rangaistu, saavatko ne jatkaa samalla tavalla? Haluaisin tietää, onko komissio valmis vihdoin pohtimaan sitä, jokainen järkevä ihminen tekisi että investointi ei ole sama kuin kulu. Ja ne maat, joilla on ollut erilaisia yrityksiä, jotka haluavat investoida, pitäisi ottaa mukaan tähän, kun lasketaan liamia. Monsieur le commissaire. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsenet, että olette käsittelemässä tätä arkaluonteista kysymystä, vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuutta. Nämä tekstit ovat hyvin monimutkaisia komission jäsen, herra komission jäsen. En voi sanoa tätä suomen kielellä, olen pahoillani. Kysymys. Kiitos komission jäsen. Olen tyytyväinen, että kuuntelette minua nyt. Yksi niistä syistä, jonka takia esitimme tämän kysymyksen, oli se, että edellisessä komissiossa kävimme Olli Rehnin kanssa taistelua siitä, että varmistettaisiin, että tasapuolisesti noudatettaisiin vakaus- ja kasvusopimusta ja että säännöt olisivat samat kaikille. Ettekö katso, että kun komissio hyväksyy että uudistukset ilmoitetaan, eikä niitä sitten täytäntöön panna, niin sitten aletaan mennä sellaiseen maastoon, että ei ole varmaa, että jäsenvaltioiden tasa-arvo toteutuu. Kiitos. Yes. Okay. Thank you. And next speaker is... Kiitoksia. Seuraavaksi Kalnina Lukashevica neuvoston puolesta. Kolme minuuttia. Komissaar Kungs, äh, Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari, arvoisat jäsenet. Haluaisin kiittää teitä siitä, että me kutsuttiin tänne keskustelemaan näin tärkeästä aiheesta, nimittäin avoimuudesta, kun sovelletaan kasvu- ja vakauspakettia. Kasvu- ja vakauspaketti on erittäin tärkeä EUn toiminnalle. Se luo ympäristön, joka pohjautuu sääntöihin, luo vakaa budjettipolitiikan, ja rahoituksellisen vakauden koko Euroopan unionissa. Kun arvioidaan jäsenvaltioiden budjetteja, niin nämä säännöt jättävät riittävästi harkintavaraa ja joustovaraa ja mahdollistavat myös sen, että voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että meillä on vakaa, riippumaton ja luotettava arvio jäsenvaltioiden taloustilanteesta. Nämä näkökohdat on mainittu myös aiemmissa keskusteluissa. Edustaja Bereshin mietinnöstä keskusteltaessa. Tässä haluaisin korostaa niitä huomattavia parannuksia, joita äskettäin on otettu käyttöön, kun on koordinoitu talouspolitiikkaa. Minun käsittääkseni voimme sanoa, että EUn toimielimellinen arkkitehtuuri vahvistaa komission roolia ja nämä uudet säännökset merkitsevät sitä, että saadaan aikaisemmaksi vastuullisempaa avoimuutta jäsenvaltiossa. Kaikki tähän asiaan liittyvät asiakirjat ovat meidän internetsivustoillamme saatavissa. Neuvostokeskusteluissaan on luottanut riippumattomiin analyyseihin – jotka löytyvät työasiakirjoista. Me olemme myös hyödyntäneet sitä tietoa, jonka jäsenvaltiot tarjoavat, erityisesti kun kysymys on uudesta harkinnanvaraisista poliittisista toimenpiteistä, jos jäsenvaltiot niitä haluavat soveltaa. Sen jälkeen keskustellaan jäsenvaltioiden kannoista ja päästään sopimukseen tarvittavasta lopputuloksesta, jotta voidaan taata vakaa ja kestävä rahoitustilanne. Sama lähestymistapa otetaan käyttöön myöskin tässä liiallisessa budjettiylijäämässä, äh, alijäämässä, anteeksi, kuten Ranskan tapauksessa. Euroopan ohjausjakso, sen tavoitteena on helpottaa investointeja. Toiseksi ta- tarkoituksena on täytäntöönpanna rakenneuudistuksia ja saada aikaiseksi äh, vastuullista finanssipolitiikkaa. Ja näin rakenneuudistukset ja investoinnit ovat erityisen tärkeitä. Niitä on korostettu myös tässä kertomuksessa tarvittavasta joustavuudesta vakaus- ja kasvupaketissa. Meidän täytyy hyödyttää, hyödyntää säännössä mahdollistettavaa joustavuutta ja täytyy ymmärtää, että tuon joustavuusperiaatteen soveltaminen on tärkeää. Lopuksi haluaisin sanoa myös muutaman sanan kasvavakauspaketin roolista yleisesti ottaen. Sen roolista, kun viedään emua loppuun. 24.10.2014 Eurooppa-neuvoston huippukokous valmisteli seuraavien askelien seuraavia askelia emun päättämiseksi. Ja puheenjohtajavaltion kertomus tarjoaa suositukset sekä lyhyelle aikavälille, jonka avulla vahvistetaan emua, kuten myöskin ratkaisuja pitemmälle aikavälille. Eurooppa-neuvosto huomenna käy ensimmäisen näkemysten vaihdon näistä viiden puheenjohtajan kertomuksesta. Ja neuvosto on valmis työstämään rakentavasti sitä kaikissa sen eri muodoissa. Kuten mainitsin, tämän päivän keskustelussa, niin, niin mielestäni on erittäin tärkeää tehdä voitavamme, jotta voidaan varmistaa lähentyminen, sillä erot eurovyöhykkeellä voivat vesittää Euroopan unionin tulevaisuuden. Olemme valmiita työskentelemään lähessä yhteistyössä, jotta voimme täytäntöönpanna ehdotuksia viiden puheenjohtajan kertomuksessa. Arvoisat jäsenet, Uskoakseni kykenemme pääsemään yhteiseen näkemykseen siitä, mikä on emun tulevaisuus ja kykenemme myös sitä täytäntöön panemaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin teitä pysymään rauhallisena salissa. Nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Madam Chair, honorable members puhemies, arvoisat jäsenet. Komissio yhtyy parlamentin huoleen avoimuudesta silloin, kun kyse on budjetin seurannasta ja sidosryhmien valvontamahdollisuuksista ja myös suuren yleisön valvontamahdollisuuksista yleisesti. Monia asioita voidaan parantaa, mutta alkuun haluaisin havainnollistaa sitä, mikä on jo olemassa. Ensin äh, käsittelisin avoimuutta ja sen jälkeen valvontaa. Niin kuin tiedätte, budjettivalvonnan työ komissiossa liittyy myös ennusteiden tekemiseen. Komissio säännöllisesti julkaisee katsauksia talousnäkymistä EU-tasolla ja maakohtaisesti. Komissio antaa myös maaraportit joka vuosi. Siinä saamme kattavan analyysin taloustilanteesta mukana ovat myös syvälliset tiedot makrotaloudellisista epätasapainoista silloin, kun niistä on kyse, ja listaan myös päähaasteet. Kun kyse on finanssipolitiikan seurannasta, niin komission tehtävää täydentää myös tekniset analyysit yksiköissämme. Nekin ovat julkista tietoa. Kaikki tulokset ja asiakirjat ovat julkisesti saatavilla komission nettisivujen kautta. Näin ollen kaikki tarvittavat elementit komission analyysien ja laskelmien tukena ovat julkisesti saatavilla. Toki voimme vielä parantaa ja helpottaa tämän tiedon saatavuutta. Kiitän siitä, että tämä äh, kysymys nostettiin esille. Tässä yhteydessä olen iloinen voidessani ilmoittaa, että suunnittelemme uutta komission asiakirja äh, Äh, vademekkumia lähdettä, josta nämä asiakirjat olisivat saatavissa. Me selkeytämme entistä enemmän sitä metodologiaa, jota me käytämme, kun arvioimme sitä, ovatko liiallisen alijäämän menettelyssä olevat jäsenvaltiot ryhtyneet neuvoston vaatimiin toimiin. Kyse on analyysin teknisestä ulottuvuudesta. Tämä täytyy sitten kollegiossa vielä validoida. Tällä hetkellä kaikki tulokset ja metodologia mukaan luettuna sekä alhaalta ylöspäin että ylhäältä alaspäin suuntautuvan analyysin tulokset ovat löydettävissä asiakirjojen tukemina komission nettisivuilta, mutta olemme tietoisia tarpeesta vielä selkeyttää tilannetta. Toimimme päättäväisesti tähän suuntaan. Kun katsotaan komission päätöksentekoa, niin kollegion päätökset ovat toki luonteeltaan poliittisia – ne kuitenkin perustuvat riippumattomalle faktapohjaiselle analyysille ja sovellettaville säännöille. Tässä mielessä komissio ei voi tätä 3 prosentin vajesääntöä ja 60 prosentin velkasääntöä tai vakaus- ja kasvusopimusta muuttaa. Nehän ovat osa perustamissopimuksia ja komissio niiden soveltamista valvoo. Jousto tarjoaa meille ohjausta vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen osalta, mutta itse sääntöihin ei tällä tavalla puututa. Kun otamme huomioon faktojen monimutkaisuuden ja taloudellisten analyysien monimutkaisuuden, vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen soveltaminen jättää neuvostolle ja komissiolle varsin paljon tulkintavaraa. Haluamme kuitenkin ennakoitavuutta ja varmuutta. Sen takia komission täytyy tarjota vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen mm, ennakoitavuutta ilman, että sääntöjä tarvitsisi muuttaa. Tämä on tarpeen, jotta rahaunioni voi toteutua ja jotta saamme kestävää kasvua yleisemminkin. Nyt kun kasvu on palaamassa, on entistä tärkeämpää, että emme toista aiempia virheitä. Komissio on parantanut valvontasykliä maaraporteissa. Ne julkaistaan nyt kolme kuukautta aikaisemmin. Komissio on myös sitoutunut keskustelun neuvoston ja parlamentin kanssa niin sanotun Tupakin ja Sixpackin uudelleen tarkastelun yhteydessä ja myös viiden puheenjohtajan kertomuksen uudelleen tarkastelussa kun keskustelemme EUn tulevaisuudesta, mukaan luettuna hallintamekanismi. Arvoisat jäsenet, komissio on sitoutunut parantamaan valvontapuitteita. Meidän aikomuksemme on tehdä tätä työtä yhdessä. Köszönöm szépen. Most pedig rátérünk a képviselőcsoporton. Kiitoksia. Seuraavaksi ryhmien puhujat. Ja pyytäisin vielä kerran hiljaisuutta saliin. Kerron teille vielä, että sinisen kortin kysymyksiä ei enää sallita eikä myöskään käytetä menettelyä ilman puhujalistaa. Rosaati. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Kasvu- on tärkeä väline budjettikurin varmistamiseksi. Kuitenkin tämän illan keskustelu osoittaa, että jäsenet tässä parlamentissa eivätkä myöskään jäsenvaltiot ole tyytyväisiä sopimuksen soveltamiseen. On hienoa kuulla komission sen Kataiselta lupauksia avoimuuden ja tehokkuuden parantamiseksi kasvu- ja vakaussopimuksessa. Yksi mahdollisuus olisi ehkä pohtia, voitaisiinko budjetti kurin, eli vajeen lisäksi ottaa käyttöön muitakin kriteereitä, kuten BKT-suhde. Olipa kyseessä minkälainen vaje tahansa, siihen liittyy tiettyjä heikkouksia. Yksi niistä on se, että vaje antaa meille budjettitilanteesta vain lyhyen aikavälin kuvan eikä sitä voida käyttää pitkän kestävyyden arviointiin, kun katsotaan finanssipolitiikkaa. Toinen heikkous on se, että tällainen vaje riippuu ad hoc toimista, harkinnanvaraisista toimista, joihin yksittäiset hallitukset lähtevät ja niin edelleen. Toisaalta rakenteellinen vaje on asia, jossa tässäkin täytyy katsoa tuotosta. Tätä on hankala laskea. Eli yksi mahdollisuus tilanteen parantamiseksi voisi olla se, että siirtäisiin vajeesta BKT suhteeseen. Thank you, Mr. Rosati. Next speaker is uh, Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi Luke Minuutti. Hyvät naiset ja herrat, olen aika hämmästynyt kuullessani edellisen puhujan äh, puheenvuoron. Kuulosti siltä, että olisi jonkinlaisia objektiivisia metodeja tai selkeitä faktoja kaiken pohjaksi. näin ei välttämättä aina ole. Itse olen kansantalouden professori. Pelivaraa on aina paljon analyysien pohja voi vaihdella kalibrointia ja voi olla luvuissa ja erilaiset menetelmät voivat olla a priori oikein tai väärin. Monet asiat voivat lisätä avoimuutta, mutta tässä on käytetty vääränlaista lähestymistapaa. Kasvu- ja vakuussopimuksen soveltaminen tulee olemaan aina vähän läpinäkyvää. ja tämä on järjestelmänä hankala hahmottaa. Parempi olisi para, palata Maastrichtin peruselementteihin, eli tukilausekkeeseen. Thank you. The next speaker is... Um... Kiitoksia. Seuraavaksi Rioa minuutti. Mesdames et messieurs, le pacte de stabilité... Niin, hyvät naiset ja herrat, vakaus- ja kasvusopimus on todellinen epäonnistuminen. Sitä pitää uudelleen nimittää epävakauden ja kasvamattomuuden sopimukseksi. Tämä on vain pahentanut velkaantumisongelmaa jäsenvaltioissa. Se tukahduttaa jäsenvaltioiden talouden ja estää kaiken taloudellisen elpymisen. Sen takia suositukset avoimuudesta, kun noudatetaan vakaus- ja kasvusopimuksia, eivät muuta yhtikäs mitään. Kreikan esimerkki on tämän osoittanut. Tämä on viallinen jo periaatteeltaan, koska se pohjautuu kahdelle periaatteelle, jotka ovat virheellisiä. Tässä ajatellaan, että kasvu johtuisi pelkästään säästöpolitiikasta. Jos uskoo, että tämä, tätä politiikkaa voitaisiin noudattaa yhdellä ja samalla tavalla 28 jäsenvaltiossa, olisi parempi tarjota uutta tuulta ja suvereenisuutta jäsenvaltioille, jotta päästäisiin uskottavaan skenaarioon ja kriisistä ulospääsyyn. Kasvu Euroopassa riippuu ennen kaikkea radikaalista politiikan muutoksesta budjettipolitiikassa ja talouspolitiikassa. Eh, Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Marias. Olkaa hyvä. Το ΕΚΟΦΗΝ εφαρμόζει το Σύμφωνο Σταθερότητας Hyvä puhemies. Tämä vaku, vakaus- ja kasvupaketti sisältää äh, eri standardeja. Ranska ja Saksan suhteen käännetään katse ja annetaan kaikki anteeksi, mutta pienten Kreikan kaltaisten maiden suhteen ECOFIN ajaa jyrkkiä niukkuuspolitiikan toimia ja sopeutuspolitiikkaa läpi, ne tekevät ihmisistä köyhiä. Kreikka on jo viisi vuotta kärsinyt Troikan toimista. Siitä on tullut Ekofinin vahtikoira. Vakaus- ja kasvusopimus on epädemokraattinen väline, jota käytetään demokratian kontrolloimiseksi eri maissa. Jos Kreikka haluaa päästä tästä valtion talouden valvonnasta eroon, sen pitää myös ottaa sotakorvaukset laskuihin mukaan. Ja tämä sota velka 265 miljardia korkoineen. Saksa on tämän Kreikalle velkaa. Vaan mini. Kiitos, edustaja Bananna. Minuutti. Edustaja Bananna. Mm. Si. Grazie, signor pre- Kiitoksia, puhemies. Minusta tuntuu, että olen enemmänkin baarissa kuin missään Euroopan unionin kokouksessa. Hyvä puhemies. Vaikka täällä koko ajan pidetään tällaista ääntä, niin haluaisin sanoa herra Kataiselle, että jos hän olisi yksityisyrityksessä töissä, niin hänet olisi jo irtisanottu ottaen huomioon, millaisia tuloksia hän ja Juncker tuottavat. Mogherinikin pannaan samaan säkkiin, vaikka sen tähän liittyy. Yhdysvallat ovat kehittäneet omaa talouttaan pyrkien vähentämään sääntöjä, antamaan enemmän mahdollisuuksia kehitykselle. Eurooppa tekee päinvastoin 12-vuotias poikanikin ymmärtäisi, että ehkä pitäisi tehdä niin kuin Yhdysvalloissa tehdään, eikä niin kuin Euroopassa tehdään. Me täällä vain suositaan monikansallisia yhtiöitä. Ainoa vakaussopimus, jonka Eurooppa voisi tehdä, olisi laittomia varten oleva sopimus 3 prosenttia laittomille, niin sitten varmaankin ratkaistaan ongelmat. Tämä Eurooppa ei pysty ratkaisemaan yhtään mitään. The next speaker is... Seuraava puhuja on komission jäsen. Komission jäsen Katainen saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. In two minutes. Madam Chair. Thank... Puhemies, kiitos oikein paljon tästä hyvin vilkkaasta keskustelusta. Olemme kuulleet kaikki eri kannat. Täällä on naispuhujalta, joka sanoi, että ei pitäisi olla mitään sääntöjä taloudessa. Ja sitten kuultiin toisten sanovan, että meillä on liian heikot säännöt, niitä pitäisi vahvistaa tai että sääntöjen pitäisi olla vähän tiukempia. Mutta tämän päivän aihehan oli soveltamisen seurattavuus vakaus- ja kasvusopimuksen osalta. Tämä on tärkeä aihe. Seurattavuus. Monet sanovat, että säännöt eivät ole riittävän avoimia niin, että voitaisiin seurata niitä. Ja tämä on herättänyt paljon kysymyksiä siitä, miten sääntöjä on tulkittu, onko tulkittu oikein. Jotkut ovat sanoneet, että komission tulkinta ei ole riittävän tiukka. Toiset ovat sanoneet, että on tulkittu liian tiukasti ja pitäisi tulkita vähän lepsummin. Siksi on kiinnitettävä huomiota juuri tähän seurattavuuskysymykseen, koska jokaisen pitäisi ymmärtää, mistä näissä säännöissä on kyse. Jos on epäselvyyttä siitä, mitä säännöt tarkoittavat, niin silloin sääntöjä kritisoidaan puolelta jos toiselta. Tietenkin nyt kun keskittymme tähän viiden puheenjohtajan kertomukseen, voimme pohtia sitä, miten sääntöjä voidaan kehitellä edelleen, mutta henkilökohtaisempana kantana sanoisin, että suurimmilta osin tulisi keskittyä siihen, että sääntöjä noudatetaan täytäntöönpannaan. Kuten aikaisemmin sanoin, komissio on tulkinnut nykyvakaus- ja kasvusopimusta hyvin joustavalla tapaa. Kuitenkin niin, että voimme selkeästi sanoa, että olemme pysyneet kasvu- ja, vapaus, kasvu- ja vakaussopimuksen raameissa. Yksi asia, johon ei niin ole menneisyydessä kiinnitetty huomiota, on rakenteellinen puolitaloutta. Kyse ei ole ainoastaan vajeesta tai velkatasosta. Kyse on myöskin siitä, mitä heikkouksia tai vahvuuksia rakenteissamme on. Joten minä toivoisin, että voitaisiin nyt keskittyä enemmän talouden rakennepuoleen. Kun katsotaan niitä maita, jotka ovat ongelmissa, niin ongelmat ovat olleet pitkälti rakenteellisia, eivät niinkään syklisiä. Siksi vakaus- ja kasvusopimus olisi nähtävä ei ainoastaan sääntönä, jossa katsotaan vajetta, onko se 0,2 korkeampi vai alhaisempi, vaan pitäisi keskittyä enemmän myös rakenteisiin. Joten arvoisa puhemies, minä haluaisin jälleen kerran kiittää hyvin vilkkaasta ja hyvästä keskustelusta. Tämä ei varmaankaan ole viimeinen kerta, kun kasvojen vakaussopimuksesta puhutaan, koska meidän pitää ajaa Euroopan integraatiota pidemmälle ja tämä koskee myöskin talouden ohjausjärjestelmää. Kiitos. Kiitos puheenvuoron saa Kanina Lukasevica. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia pyydän. Riksadatais kunze, komisārs kunks, godat ja deputaati. Arvoisa puhemies, komission jäsen, hyvät jäsenet, kiittäisin sydämellisesti tästä keskustelusta. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää meidän on huolehtia sitä, että talous voi olla vakaa koko Euroopan unionissa niin, että saadaan kestävyyttä ja sitä kautta voidaan tukea työllisyyttä Euroopan unionissa. Nyt vuosien pysähtyneen talouden jälkeen tarvitaan kasvua Eurooppaan. Se on mahdollista, jos keskitytään kolmeen prioriteettiin, kaikkiin. Siis otetaan huomioon rakenneuudistukset myös. En voi olla niiden kanssa samaa mieltä, jotka sanovat, että vakaus- ja kasvusopimus ei ole onnistunut. Myös kahden puheen, anteeksi, viiden puheenjohtajan kertomuksessa sanotaan, että finanssipoliittinen vakaus ja kestävyys on tärkeää. Vakaus- ja kasvusopimus on keskeisessä roolissa, kun puhutaan luottamuksen palauttamisesta. Meidän on päästävä tavoitteisiimme ja täyttää useat ehdot, Esimerkiksi taloudellisen konvergenssin osaltaan integroitava rahoitusmarkkinoita ja on kunnioitettava sääntöjä. Lisäksi on tärkeää, että jäsenvaltiot ovat valmiita tekemään tiukasti töitä. Viimeisenä myös tärkeänä seikkana halusin sanoa, että on välttämätöntä, että poliittinen vastuu ja legitimiteetti tulevat vahvistettua. Tätä varten tarvitaan enemmän jäsenvaltioiden parlamenttien, Euroopan parlamentin ja työmarkkinaosapuolten osallistumista. Meillä on kaikilla paljon yhteistä työtä nyt edessämme. Arvoisat parlamentin jäsenet, tämän keskustelun lopuksi haluaisin kiittää yhteistyöstämme Latvian puheenjohtajakaudella. Tässä viimeisessä istunnossa haluaisin kiittää siitä, että olemme yhdessä voineet tehdä päätöksiä, jotka ovat eduksi Euroopan unionin tulevaisuudelle. Oikein sydämestä kiitoksia. Karasszony, én is köszönöm önnek azt a sok-sok vitát, amit együtt töltöttünk a plenáris ülésen. Képviselő... Paljon kiitoksia. Kiitoksia ministeri. Nyt